Bueno. Bien, queridos colegas, vamos a... No niin, hyvät kollegat, nyt aloittelemme tämän iltapäivämme kokousta. Anteeksi tässä heti alkuun Brokin puolesta. Hän on Washingtonin matkan jälkeen sairastunut. En tiedä, onko tämä vakoilun vuoksi vai miksi, mutta kuitenkaan hän ei pääse tähän kokoukseen tänään. Ja haluaisin huomauttaa, että tuo kokous, Yhdys, tai tuo tiedonanto Yhdysvaltoihin siirtyy myöhempään vaiheeseen, koska hän ei tänne nyt sitten pääse. Ja samalla tavalla Haluaisin huomauttaa, että yhdistyneen Arabiemiirikuntien liittoneuvoston edustajat eivät pääse paikalle myöskään. Ja tämän kohdalle olemme sitten lisänneet Kukanin selonteon Albanian, Albaniassa pidetystä parlamenttien kokouksesta. Lisäksi Kostello esittelee meille Palestiinan asiaa vasta myöhemmin. Hetkinen, niin onko sanottavaa? Chairman, in relation to Palestine puheenjohtaja Palestiinasta. Minä halusin nostaa esiin Palestiina-kysymyksen, koska minä tulin Palestiinasta juuri takaisin valtuuskunnan kanssa. Jos tämä kollegoita auttaa, niin voin antaa lyhyen suullisen yhteenvedon siitä, mitä siellä tapahtui. Se voi olla hyödyllistä kollegoille, ja koska asia on hyvin ajankohtainen. Ja kuten tiedätte, minä en ole ihminen, joka käyttää liikaa puheaikaa. Selvä, kiitoksia. Olemme kirjanneet ylös käytettävyytenne, mutta tietysti valiokunnan jäsenet voivat päättää asiasta, mutta todennäköisesti voimme käsitellä tätä asiaa myös, vaikka todennäköisesti sitä olisi syytä käsitellä myös tuon valtuuskunnan puheenjohtajan kanssa, mutta toki voimme myös Atkinsin ajatuksia tästä kuulla. No niin, näin esityslista on tältä päivältä hyväksytty ja siirrymme ensimmäiseen esityslistan kohtaan meidän tulee nyt hyväksyä pöytäkirja toinen päivä, toiselta päivältä syyskuuta ja neljänneltä päivältä syyskuuta ihan tavanomaisen menettelyn kautta. Ja siksi voimmekin varmaan siirtyä oitis tuohon neljänteen kohtaan ihmisoikeuksien demokratian tila maailmassa ja myös unionin toiminta tällä alalla vuonna 2012. Ja annan puheenvuoron Kukanille. Thank you very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoja heidän esittämistään tarkistuksista. Suurin osa niistä olivat hyvin osuvia ja rikastuttivat tätä mietintöä. Kaiken kaikkiaan saimme 347 tarkistusta. Tarkastelin niitä mukaan ottavalla ja käytännönläheisellä tavalla. Minulla on myöskin hyödyllistä keskustelua 27. päivä lokakuuta varjoistelijoiden kanssa Strasbourgissa. Ja haluaisin kiittää varjoasittelijoita hyvin positiivisesta ja rakentavasta lähestymistavasta tässä keskustelussa. Tämän tuloksena me olemme valmistelleet 27 kompromissitarkistusta. Olisin tyytyväinen, jos kaikki kompromissitarkistukset saisivat laajaa tukea, mutta olen toisaalta ymmärtänyt, että tietyille jäsenille tai ryhmille voisi olla vaikea tukea joitakin näistä kompromissitarkistuksista. Mitä tulee tarkistuksia kompromissitarkistuksiin, kuten mainitsin ensimmäisen ihmisoikeusvaliokunnan kokouksen esityksen aikana, ettei tarko- tarkoituksena ottanut kaik- olla ottaa kaikkia mukaan, vaan halusin olla realistinen ja tarkastella tendenssejä ihmisoikeuksien alalla. Siksi olen nyt keskittynyt niihin asioihin, jotka ovat olleet keskustelun pinnalla, esimerkiksi demokratian ja ihmisoikeuksien väliseen suhteeseen siirtymävaihemaissa tai Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka puitteistoon. Olen tyytyväinen siihen, että tämä ajatus sai laajaa tukea keskusteluissa – ihmisoikeuksien alivaliokunnassa ja myöskin varjoesittelijöiden kanssa käydyssä keskustelussa. Mietinnössä on kolme pääosaa, Euroopan unionin poliittinen puitteisto, Euroopan unionin siirtymävaihepolitiikka ja Euroopan unionin politiikka ihmisoikeuksien suhteen maailmalla. Käyn nyt lyhyesti nämä kohdat läpi ja kommentoin sitten kompromissitarkistuksia. Voisin mainita yleisiä asioita, aluksi saimme paljon tarkistuksia eri kappaleisiin, jotka liittyvät ajatuksen ilmaisun, oman tunnon ja uskonnon vapauksiin ja myöskin ihmisoikeusaktivisteihin. Pyrin ottamaan nämä tarkistukset yleisiin kappaleisiin mukaan ja niitä punnitaan kohdissa, jotka liittyvät tekstiin, mutta en haluaisi toistaa asioita liikaa tässä tekstissä. Käsiteltiin myöskin sitä, mainittaisinko yksittäisiä tapauksia, yksittäisiä maita tekstissä. Luonnoksessa pyrin välttämään yksittäistapauksien mainitsemista, mutta kuitenkin kun valiokunnassa käytiin alustavaa keskustelua, otin sen jälkeen monia yksittäistapauksia mukaan kompromissitarkistuksiin. Sitten kompromissitarkistukset, jotka koskevat juuri tätä Euroopan unionin politiikka, puitteistoa, kappale 2024. Tässä tarkistukset pyrkivät erityisesti lisäämään yksityiskohtaisuutta tekstiin erityisesti ihmisoikeuksien alalla ihmisoikeusdialogin ja ehdollisuuden suhteen. Tässä esitin viisi kompromissitarkistuksia, tarkistusta joiden suhteen ei ole juurikaan ristiriitoja. Pyrimme ihmisoikeusdialogin suhteen ottamaan mukaan kappaleen 18 ja tässä pyydämme enemmän läpinäkyvyyttä julkisiin sopimuksiin ja parlamentaarisen valvontaan liittyen maakohtaisiin strategioihin. Tässä osassa meillä on mukana tarkistus, joka koskettaa tämänhetkistä NSA-tiedustelua ja tässä vetoamme vedottiin siihen, että jäljitettäisiin transatlantisen vapaakauppasopimuksen neuvottelut. En päättänyt tukea tätä. Sitten edustaja Lohbirenin tarkistus ja myöskin tarkistus edustaja Kopalta on sellainen, että olen valmis ottamaan tämän tyyppisen tarkistuksen mukaan, mutta meidän täytyy keskustella siitä vielä, kun kehittäisimme tätä kappaletta. Sitten Euroopan unionin strategioihin liittyen meillä on 12 kompromissitarkistusta, erityisesti liittyen yksittäisiin maihin. Kompromissien kautta olemme päivittäneet Egyptiä ja Syyriaa koskevia kappaleita ja myöskin Venäjää ja Kiinaa koskevia kappaleita. Olemme luoneet kaksi uutta kappaletta Kuuban ja Tiibetin suhteen. Venäjän ja Kuuban kohdalla kompromissitarkistuksissa käsitellään myöskin erityis tapauksia, joissa ihmisoikeuksia on rikottu Polikovskaja tai Kuuban rikkomukset. Me olemme myöskin saaneet monia tarkistuksia, jotka lisäävät mainintoja liittyen tiettyihin maihin tai alueisiin, kuten Sahelin, Kashmirin, Länsi-Saharan, Kolumbian tai Chilen tapauksiin. Tarkastelen näitä lisäyksiä tapaustapaukselta ja olen valmis keskustelemaan näistä erityistapauksista lisää. Meillä oli myöskin näihin 3, 22 ja 323 tarkistukseen liittyvä lennokki maininta. Tästä tulee keskustella mielestäni vielä lisää, jos ne halutaan mukaan. Sitten 2, 8, 5, 2, 8, 6 tarkistukset. Tässä on tarkoitus luoda lisää kappale liittyen kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Minä tuen näitä tarkistuksia. Sitten viimeinen osa mietinnöstä käsittelee Euroopan unionin tukea ihmisoikeuksia tarkistuksien alalla maailmalla. Tässä on ne yhdeksän tarkistusluonnosta, YK-puitteisto, kansainvälinen rikostuomioistuin, kuolemanrangaistus, perusoikeukset, syrjintä ja vaalitarkkailutehtävät. Suurin osa näistä tarkistuksista olivat sellaisia, että ne eivät ole ristiriitaisia. Suurin osa niistä on otettu mukaan näihin kompromissitarkistuksiin ja me loimme myöskin tarkistuksia liittyen uusiin medioihin, median vapauteen ja päivitimme lasten oikeuksiin liittyvää kappaletta. Olen maininnut nyt ne osat mietinnöstä, jossa pyrin löytämään yksimielisyyttä kompromissien taakse. Olen kuitenkin valmis keskustelemaan muistakin erityistapauksista, jotka teitä kiinnostavat, ja olen valmis kuulemaan teitä. Minulle on ilmoitettu, että varjoesittelijä ALDE-ryhmästä ähm, edustaja Kristina Ojuland ei voi osallistua tämän päivän kokoukseen, mutta hän tulee lähettämään minulle omat kommenttinsa kirjallisesti ja minä tulen ottamaan ne huomioon aivan niin kuin ne olisi täällä kokouksessa esitetty. Kiitoksia puheenjohtaja. Muchas gracias, eh, señor ponente. Kiitokset esittelijälle. No niin, seuraavaksi antaisin puheenvuoron puheenvuoroa pyytäneille. Esi... Varjoesittelijä Koppa. I want Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Kukan ja hänen hyvin ö, lyhyestä tiivistetystä poliittisesta asiakirjastaan. Kuten hän sanoi, tämä ei, ei mietintö ota kaikkea huomioon, mutta se on selkeä viesti Euroopan parlamentilta sen prioriteeteista tälle vuodelle. Hän on keskittynyt pääasiassa kolmeen asian EUn politiikkapuitteistoon, EUn tukeen ihmisoikeuksille maailmassa ja EU-siirtymävaiheen maissa. Tietenkin on joitakin kysymyksiä, joita ei ole mainittu mitä minun, minun ryhmäni on sitä mieltä, että niitä ei ole mainittu riittävästi. Ja näihin asioihin meidän tarkistuksemme keskittyivät. Tärkeä osa tarkistuksistamme keskittyi siihen, että täytyisi tukea kansalaisyhteiskuntaa, ihmisoikeuksien puolustajia ja ihmisoikeuksien universaaliuden puolustamista. Erilaiset hyökkäykset ihmisoikeuksien puolustajia vastaan ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan rajoittaminen on yleistä useissa maissa ja pitkällä tähtäimellä tämä on ehkä yksi vaarallisimmista elementeistä, joka on tullut esiin tänä vuonna ihmisoikeuksien saralla vielä enemmänkin kuin edellisenä vuonna. Rikos, syytteet ja muut vaikuttavat ihmisoikeuksien puolustajien toimintaa ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Varjoesittelijän kokouksessa, joka oli hyvin rakentava, suurin osa kompromisseista, jonka esittelijä teki, olivat tyydyttäviä ja aina kun ongelmia nousi, niin löysimme kuitenkin yhteisymmärryksen, joten vihreiden kanssa pääsimme yhteisymmärryksen siitä, että monivuotista rahoitusnäkymää ei nosteta esiin. Kompromissi 12 sisälsi pienen ongelman, nimittäin tämä viittaus kopti kristittyihin Egyptissä sen sijaan, että mainittaisin tämä yleisempi ongelma Egyptissä, nimittäin uskonnon vapaus. Kuitenkin pääsimme yhteisymmärrykseen, jossa meidän kantamme otettiin huomioon tyydyttävällä tavalla ja me odotamme uutta kompromissiehdotusta. Kompromississa 13 me sovimme siitä, että Syyriasta ei puhuttaisi Syyrian kriisinä, vaan käytettäisiin vahvempaa termiä, koska tilanne on paljon muutakin kuin pelkkä kriisi. Sitten tarkistukset, jotka tulivat ryhmästämme liittyen kansalliseen rikostuomioistuimeen, niin silloin tarkistuksessa 14 pitäisi olla osia tarkistusta 285, 288 ja 295 äm, äh, liittyen syyttämättömyyteen ja rankaisemattomuuteen. Äh, ja sitten meillä oli myös ongelma liittyen kristittyjen vähemmistöjen esiin nostamiseen. Meidän kantamme on se, että pitäisi viitata vain uskonnonvapauteen. Mitä tulee kompromissiin 25, me olimme tyytyväisiä siihen, että puhuttiin enemmän lasten oikeuksista, niin meille ei riittänyt kuitenkaan tämä yksinkertainen lista. Ja sen jälkeen kun sovimme esittelijän kanssa, teimme toisenlaisen kompromissin, jossa on laajempi viittaus nimenomaan lapsi sotilaisiin ja noituuteen, johon liittyy lapsien hyväksikäyttö. Sitten kaksi, tarkistus 26, tätä ehdotimme, koska tämä oli liian tärkeä, että me voin jättää sitä pois. Ja tulee tarkistuksia, jotka eivät ole kompromisseja, joita äänestetään erikseen. On joitakin temaattisia kysymyksiä, jotka ovat meille tärkeitä. Yhden herra, kukaan jo mainitsikin, nimittäin lennokit. Humanitaarinen aspekti lennokkien käytössä Kyseessä on minun ryhmälleni erittäin tärkeä kysymys ja niiden sotilaallinen käyttö sellaisissa maissa kuten esimerkiksi Pakistanissa. Ja lisäksi minun ryhmäni kiinnitti hyvin paljon huomiota lasten ja naisten oikeuksiin ja mietinnössä ei mielestämme niihin kiinnitetty riittävästi huomiota. Joten kompromissiprosessi ratkaisi tämän kysymyksen tietyssä määrin, mutta me vieläkin vaadimme, että jotkut tarkistuksistamme äänestetään erikseen niin, että e, niillä voidaan e, korostaa tämän kysymyksen merkittävyyttä. Haluaisin vielä kerran kiittää herra Kukan ja hänen erinomaista yhteistyöstään ja avoimesta mielestään näissä keskusteluissa. Kiitoksia. Muchas gracias, eh, señora. Kiitokset Koppa Ja sitten Lohbilder. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myös kiittää Kukania mainiosta luonnoksesta. Se on hyvin kohdennettu, se ei ole mikään pitkä ostoslista, vaan siinä on selvät pääasiat ja siirtymäkauteen kiinnitetty huomio. Se on hyvä, me voimme varmaan jakaa sen myös sitten talon ulkopuolellekin. Me olemme käyneet rakentavaa keskustelua ja löytäneet hyvät väitysratkaisut ja ryhmäni puolesta voin huomauttaa, että me tuemme kaikkia kompromisseja kahta, riippumatta kahdesta kahta lukunottamatta. Kukaan, kuppa on ottanut jo esille tästä toisen, eli siinä keskitetään huomio taloudelliseen rahoitukselliseen tukeen demokratialle ja tässä sanotaan, että rahoituksessa pitäisi, rahoitus pitäisi ottaa tuohon monivuotiseen rahoituskehykseen ja me ehdottaisimme sitä, että tämä otettaisiin pois tekstistä, koska kun me tämän, tästä päätimme, Euroopan demokratiarahastosta, niin se, se olisi parempi ottaa tästä tekstistä pois ja aloittaa lause toisella tavalla unionin taloudellista tukea tuolle rahastolle, se olisi taattu. Jos sanotaan sitten tuo rahoituksellinen EU-tuki, niin se myös puhuu suoraan jäsenvaltioista. Sitten tuo kompromissi kahdeksan. Me tekisimme siihen ehdot, seuraavan ehdotuksen. Eli JSP Plus hanke maakohtaisesti, niitä pitäisi käsitellä. Inta, kollegamme keskustelevat ja äänestävät asiasta juuri tänään, ja jos ajatellaan ihmisoikeuksia, niin mikäli täytyy tuota JSP Plus-ohjelmaa mm, käydä uudelleen läpi ja sitten miettiä, miten paljon maita on, joiden ihmisoikeustilanteenne on kovasti erityyppinen ja on hankala sitten ottaa huomioon näiden maiden tilanteen muutosta myönteisempään suuntaan, jos niitä ei voida käsitellä yksittäin. Eli tämä tuohon kompromissiin kahdeksan. Ja sitten vähän myöhemmässä vaiheessa tuossa kappaleessa haluaisimme huomauttaa, että kun siinä puhutaan komissiosta, joka valvo, valvoo, niin sen pitäisi käyttää kaikkia viestintävälineitä ja laajaa sidospohjaa ja laajaa laajalta pohjalta harjoittaa tätä valvontaa ja ottaa myös mukaan kansaisyhteiskunta ja Euroopan parlamentti. Nämä näihin tarkistuksiin toivomme, että nämä kohdat voitaisiin sitten muuttaa. Ja sitten tarkistuksista kiitokset Kukanille siitä, että olette eh, ICC-tarkistusta tukeneet ja demaritkin toivoivat ihmisoikeus asioiden käsittelyä näissä lennokkiasioissa ja lisäksi sitten tämä liike-elämä ja ihmisoikeuksien, että johon viittasitte, olemme valmiita tukemaan eh, tätä äsken tekemään ehdotusta. Tämä on hyvä luonnos. Kiitokset, kiitokset Bilder ja sitten Petelle. Hvala gospod predsednik. Eh, jaz vem, da to poročilo ni eno naj... Kiitoksia puheenjohtaja. Tiedän, että tämä ei ole ollut kaikkein mahdollisimman helppo mietintö toteuttaa. Siksi olen erityisen tyytyväinen siihen, että edustaja Kukan on onnistunut valmistelemaan mietinnön näin menestyksekkäällä tavalla. Minulla olisi muutamia huomioita liittyen siihen, mitä edustaja Koppa sanoi. Tämä liittyy koptikriisityön asemaan Egyptissä. Mielestäni tämä viittaus ei vastaa yleistä aloitetta, johon esittelijä on uskonnonvapauden alalla tarttunut. Tällä alalla on tapahtunut niin, että mielestäni Euroopan parlamentin olisi aivan oikeaa korostaa näitä tapahtumia. Kiitoksia. Kiitokset Peterle. Niin, kiitokset Kukanille työstä mainiosta lausunnosta. Tämä on hyvin tasapainoinen teksti. Siinä otetaan esille tärkeimmät kysymykset unionipolitiikassa. Tämä teksti myös keskittyy perusinstitutionaalisiin asioihin ja siihen, että unionin pitäisi olla merkittävä tekijä Eurooppaa, maailmassa sekä ihmisoikeuksissa että muutenkin. Ja meidän ulkopolitiikassamme jatkuvasti ihmisoikeudet täytyy ottaa aina huomioon. On paljon tarkistuksia, en kaikkia niitä sen enempää tunne, kukaan on tekemässä kompromissirjoituksia, seuraan tätä oikein tarkasti ja ilmoitan sitten mielipiteeni tässä muutamien päivien sisällä. Kiitokset kukanille mainiosta työstä. Kiitos. Kiitokset Mian ja kukan voitte vielä esittää muutaman ajatuksen näistä puheenvuoroista. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia kaikille kollegoille, jotka osallistuvat tähän keskusteluun. Luonnollisesti on totta, että tämä mietintö ei ole mikään helppo asia ja se täytyy muotoilla niin, että sanamuodot kaikki voisivat hyväksyä. Silti minun päämääräni on se, että saisimme mahdollisimman paljon tukia mietinnön taakse. Tällä tavalla luonnollisesti asiakirjalla olisi enemmän painoa ja parlamentti voisi käyttää sitä politiikassaan suhteessa ulkopuoliseen maailmaan. En kommentoi jokaista kappaletta, joka mainittiin nyt eriksiin, mutta edustat Kopea Lohbiler, kuten mainitsin alkupuheenvuorossani, olen yhä valmis jatkamaan keskusteluja ja mielestäni olisi realistista odottaa, että me tulemme pääsemään sellaisiin sanamuotoihin, jotka kaikki voisivat hyväksyä näissä tarkistuksissa liittyen lennokkeihin ja muihin kysymyksiin ja liittyen kompromissitarkistuksen 10, joka mainittiin. Uskon, että tämä on mahdollista ja odotan mielenkiinnolla tulevia päiviä, joina mietinnössä tullaan äänestämään ulkoasianvaliokunnassa. valiokunnassa. toivon, että saamme mahdollisimman suuren tuen mietinnön taakse. Kiitoksia. Eh, Kiitokset esittelijälle tästä. Näin tämä päättääkin keskustelumme tältä erää Kukanin tekstistä. Saimme käytyä läpi sitten näitä ja sitten lokakuussa Strasbourgissahan näitä kompromissitarkistuksia on käyty läpi ja täällä on oma aikataulunsa neuvosto on tuon ihmisoikeuksien tekstinsä hyväksynyt ja sitten me arvioimme tilannetta koko maailmassa 2012 vuoden aikana, mutta myös mietimme sitä, miten ensimmäinen vuosi unionin erityislähettilään roolissa on sujunut. Lambridiiviksen roolihan tässä on kyseessä ihmisoikeuksista. Ja tähän voi esittää tarkistuksia siis Kukanin tekstiin 14. päivään 14. päivästä 20. ensimmäiseen, jotta enemmän aikaa teillä on sitten jättää tarkistuksia tähän, tähän tekstiin. No niin, jos mitään muuta sanottavaa ei ole olemassa tästä asiasta, niin voimmekin siirtyä sitten viidenteen kohtaan. Tästä saamme sitten selonteon oman valiokuntamme ja sitten ihmisoikeusvaliokunnan koko osallistumisesta tuonne YK on 68. kokoukseen. Ja tässä sitten mukana oli Martin Lightfield, Schulz ja De Martini. Ja tässä oli vierailulla Yhdysvalloissa ja tavattiin sitten myös tuo YK pääsihteeri Ban Ki-moon ja muita tärkeitä henkilöitä myös varapääsihteeri ja myös Monivek ja ihmisoikeuksista oli vastuussa oleva sekä myös aseista vastuussa, aseiden kaupan estämisestä vastuussa oleva UNICEFin edustajia tavattiin terrorismin torjunnasta vastaavia e-, e-, edustajia ja myös seksuaalisen väkivallan väkivallan vastaisessa taistelussa olevia edustajia. Meiltä oli hyvin monia edustajia mukana tässä ja unionin YK-edustaja oli mukana, Ranskan ja Venäjän edustajat olivat mukana ja myös Palestiinan edustaja. Tämä valiokunnan vierailu tietysti käsitteli, tämän vierailun aikana käsiteltiin tietysti hyvin ajankohtaisia asioita ja jotkut olivat hyvinkin innostuneita Syyrian tilanteesta, samoin kuin YK turvallisuusneuvoston tilanteesta ja myös toki vakoilutilanteesta. Eli kyse on siis Yhdysvaltain NSAn suorittamasta vakoilusta. Tämä valtuuskunta oli jatkoa edeltävien koko päivien neuvonpidolle Washingtonissa vastaavasta vakoiluasiasta. No niin, tässä on kaksi tärkeintä kysymystä otettava esille erityisesti Syyriasta, eli kemiallisten aseiden käytön estäminen ja se, miten näitä, tämä työ on hyvin vaikeaa. Kemia ja on oikein monimutkainen tilanne kyseessä ja myös se, missä näitä kemiallisia aseita on, on myös hyvin vaikea arvioida, paljonko näitä aseita on ja miten ne voitaisiin sitten poistaa käytöstä niitä ja mit, ne, joita ei voida tuhota paikan päällä. Ja sitten Syyriasta keskusteltiin myös Geneven prosessin näkökulmasta ja kaikki, kaikki ovat jo tietysti havainneet, kuinka hankalaa, hankalat neuvottelut siellä on kyseessä, sillä eri osapuolet ovat niin kaukana näkemyksissään toinen toisistaan. Tällä hetkellä tulokset ovat varsin epävarmat. Hyvin monet puheenvuorojen esittäjät sanoivat, että ratkaisu tähän kysymykseen poliittiseen prosessin kautta ei tule suoraan tuon YK turvallisuusneuvoston kautta eikä myöskään pysyvien jäsenvaltioiden kautta, vaan pikemminkin täytyy käydä kahden välistä neuvottelua Venäjän ja Yhdysvaltain kanssa Jotkut jäsenvaltiot ovat välittäneet meille huoltonsa tila, huolensa tilanteen kehittymisestä ja erityisesti kemiallisista aseista ja erityisesti sen, että tuo kemiallisten aseiden käsitteleminen sillä tavalla kuin nyt se on esitetty ei ratkaise Syyrian tilannetta lopullisesti. Ja tietysti tuo järkyttävä väkivallan kierre, joka Syyriassa on, monimutkaistaa humanitaarista tilannetta ja kaikkien vuoropuhelijoiden täytyisi osallistua tilanteen ratkaisemiseen. Toki Monet unionin ulkopuoliset jäsenet kiittivät Euroopan unionia avusta ja tuesta ja työstä Syyriassa. Hyvin tärkeää on muistaa, että kaikkien pitäisi nyt toimia samalla tavalla myös humanitaarisen avun, humanitaarisen avun osalla. Ja vielä huomauttaisin, että tässä nyt on vaarana se, että koko tämä poliittinen prosessi entistä enemmän vaan hankaloituu ja pirstaloituu, kun ajattelemme sitä, mitä al-Assad ja miten islamistit ja muut pienet ryhmät Syyriassa oikein sitten ryhmittyvät ja kovin myönteistä kuvaa emme saaneet tästä asiasta vielä me saimme kuulla myös naapurimaissa, Syyrian naapurimaissa asuvien ajatuksia ja erityisesti viestiin, pääviesti oli se, että he eivät halua sitten tulla tausta- ja sivusta kärsijöiksi tässä kriisissä. Käytännössähän niin on jo käynytkin miljoonat ihmiset ja joista monet ovat lapsia, ovat joutuneet kärsimään tästä myös polio. Sairaus on levinnyt kovasti tuolla alueella tämän kriisin kriisin aikana samoin kuin muutkin sairaudet tietenkin. Ja sitten me käsittelimme myös tuossa kokouksessa muitakin asioita. Jo kuten sanoin, niin Washingtonin vierailun aikana käsittelimme tätä vakoiluongelmaa tämän varsinaisen YK-vierailua, YK-vierailua ennen ja tässä keskusteltiin myös tuosta Saksan ja Brasilian erityiskysymyksistä. Tämä asia tuli esille Saksan esittelemänä ja keskustelimme Yhdysvaltain suurlähettiläiden kanssa tästä asiasta, myös Venäjän suurlähettiläiden ajatuksista tästä asiasta. Yhdysvaltalaiset sanoivat, että he eivät voi sanoa juuta eivätkä jaata ennen kuin heidän sisäinen keskustelunsa tulee päätökseen ja he seuraavat asiaa hyvin tarkasti ja katsovat sitten, että miten asia kehittyy asiassa eteenpäin. Joka tapauksessa pyritään välttämään sitä tällaisten tilanteiden se, EUn viesti on se, että tällaisia tilanteita pyritään välttämään myös tulevaisuudessa, eikä tämä saisi johtaa myöskään internetin käytön rajoittamiseen. Reding, komission jäsen Reding on kertonut meille näkemyksistään tuossa tuon Washingtonin kokouksen jälkeen hän huomautti, että suhteet unionin ja Yhdysvaltain välillä ovat huonontuneet huomattavasti ja kaikki edustajat, joita kokouksen aikana tavattiin, Tämä, tätä samaa viestiä kyllä on kuulunut tästä meidän valtuuskunnastammekin, että hallinto haluaa vältellä tämän aiheen esille ottamista. Ja sitten vielä puhuisin tuosta turvallisuusneuvoston tilanteesta ei eh, näytä olevan kovinkaan suurta toivoa, että kannat millään tavalla muuttuisivat. Kannat vaikuttavat olevan hyvinkin kaukana edelleenkin toisistaan. Ja sitten jos ajattelemme tuota YK on syntymäpäivää, siellä saattaisiin, saatettaisiin sitten toivoa jonkunlaista väliaikaista ratkaisua turvallisuusneuvoston jumiutuman purkamiseksi ja myös sitten veto-oikeuksien käsittelemiseksi äh, tällaisissa kansanmurha tapahtuu, kansanmurhien yhteydessä. Joka tapauksessa tilanne on niin hankalaa, mutta tilanne on myös tuolla YK turvallisuusneuvostossa hankalaa eikä kovin suurta toivoa tilanteen muuttumiselle tosiaankaan ole. Yhdysvaltain ajatus on se, että näillä uusilla pysyvillä jäsenillä olisi, ne arvioitaisiin niiden omien merittien pohjalta, eikä sillä tavalla kuin aikaisemmin on tehty. Ja sitten vielä ottaisin esille afrikkalaisen yhteisön esille ottaman asian Keniatan, presidentti Keniatan kohtelemisesta kansainvälisessä tuomioistuimessa ja nämä maat toivovat, että ne saisivat osoitettua, että kansainvälistä oikeutta ei ole käytetty tämän asian käsittelyssä. Sitten on tietysti keskusteltu myös Palestiinan asemasta YKssa. Viime vuoden marraskuusta lähtien yleiskokouksessa järjestettiin äänestys, jossa Palestiina sai tarkkailujäsenen aseman ja Palestiinan suurlähettiläs on ollut tarkkailijana näissä kokouksissa. On järjestetty kahdenvälisiä kokouksia Palestiinan edustajien kanssa. Keskusteltiin myös tuosta Lähi-idän rauhan hankkeesta, mutta mitään kovin optimistista viestiä siitäkään ei ole lähettää. No sitten käytiin myös ihmisoikeuksien korkean edustajan kanssa keskusteluja myös naisten edustajien kanssa, UNICEFin edustajien kanssa. Käytiin keskusteluja myös terrorismin torjunnasta ja myös seksuaalisen vapauden puoltajien kanssa. Ja mietittiin sitä, miltä suhteet tuon järjestön sekä Euroopan unionin ja varsinkin parlamentin suuntaan näyttävät ja miten erityisesti rahoituslähteitä hoidetaan tuohon suuntaan. Ja uskoisin, että olisi syytä esittää kiitokset suurlähettiläälle New Yorkiin ja niin kiitokset myös valtuuskunnan edustajille. Minun mielestäni meidän tulee lähettää kirje, kiitoskirje siitä, että näin erityisen kiinnostavia keskusteluja ja tapaamisia meille oli järjestetty tuon vierailumme aikana. Mian Mon käsittääkseni haluaa esittää muutaman sanasen. Hän osallistui myös tähän vierailu, vierailuumme. Mian, olkaa Kiitos puheenjohtaja. Niin osallistuin myös tos, tähän valtuuskunnan kokoukseen, eikä minulla oikeastaan ole juurikaan lisättävää siihen, mitä puheenjohtaja jo ehti sanoa tähän asiaan. Erityisesti haluaisin huomauttaa, että minähän nyt olenkin jo aika lailla veteraani näissä asioissa vierailen ja silloin, aina silloin tällöin YKssa. Tämä oli korkeatasoisin kokous YK kanssa. Ensimmäistä kertaa sain osallistua kokoukseen, jossa myös sitten YK pääsihteeristö meidät otti vastaan ja, ja ei ollut kyse pelkästään tällaisesta protokollatapaamisesta, vaan oikeasti käytiin keskustelua tästä asiasta ja myös varapääsihteeri oli paikalla, samoin kuin monta muuta korkean tason edustajaa oli myös paikalla. On, to, oli oikein mukavaa, että saimme näin paljon huomiota osaksemme ja jos huomauttaisin, että tässä erityisesti nyt olen nähnyt sen merkityksen yhteistyö työn merkityksen unionin ja muiden tekijöiden kanssa YK-kysymyksissä. Nämä asiat vain halusin ottaa esille. Puheenjohtaja tietysti jo sanoinkin, että tapa, keskustelimme myös Venäjän suurähetilän kanssa. Tämä oli kai ensimmäinen kerta, kun näissä yhteyksissä hänen kanssaan asioista puhuimme. Se oli myös hyvä asia. Tämä oli oikein suuri menestysmatka. Kiitokset myös sihteeristölle, joka meitä kovasti auttoi tässä asiassa. Ja kiittäisin myös koko unioni, delegaatiota siellä ja suurlähettilästä, joka teki mainiota työtä kaikkien vierailujen järjestämisessä, järjestämisessä ja myös komission jäsen Reding myös. Kaikki keskustelut olivat erityisen kiinnostavia ja näin Kuten näin vielä tähän loppuun voisin sanoa, että tällä kertaa emme myöskään joutuneet hirmumyrskyistä kärsimään, kuten viimeksi Sandista. Kiitokset nyt tästä. Onko täällä seuraavia puhuja paikalla? Dank wel, uh, <clears throat> dank u wel Kiitoksia puheenjohtaja. Te jo varsin kattavan eh, selvityksen annoittekin niistä asioista, joita meidän vierailumme toi. Olen samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa. Syyrian draama oli kaikkein eniten keskusteltu aihe. Minun mieleeni jäi erityisesti se, että tilannetta arvioidaan varsin pessimistisesti. EU-valtuuskunta näkee tilanteen huonona mutta myös Ranskan suurlähettiläs on pessimistinen. Kummatkin sanoivat New Yorkissa selvästi, että kukaan ei näe paljon mahdollisuuksia ratkaisulle. Poliittinen ratkaisu on kauempana kuin koskaan, koska toinen Geneven kokous on hyvin kaukana ja tietenkin geostrategiset kysymyksetkin vaikuttavat tässä, te itsekin sanoitte sen. Mielenkiintoista on myös se vaikutelma, jonka Angela Kane eh, jätti. Angela Kane, joka on aseistariisunnan korkea edustaja, esitteli meille hyvin mielenkiintoisella tavalla paikallista työtä Syyriassa – Varmasti on vielä paljon ongelmia kemiallisten aseiden ähm, tuhoamisessa, erityisesti kemiallisten aseiden kuljettamisessa Syyriasta tuhoamispaikkoihin. Tämä tulee aiheuttamaan vielä suuria ongelmia. Kahdessa paikassa ei lisäksi ole vielä käyty. Pääsihteeri oli muotoiluissaan varovaisempi. Hän kyllä viittasi myös saavutettuihin edistysaskeleisiin, erityisesti kemiallisten aseiden kohdalla, mutta noin kokonaisuudessaan arvio on niin kielteinen. Mitä tulee lennokkien käyttöön, haluaisin vielä lisätä sanasen. Tästähän puhuttiin jo edellisessäkin keskustelussa viittaan siihen, mitä Ivan Simonovic sanoi kokouksessamme, ihmisoikeuksien korkea edustaja. Minä itse kysyin, eikö nyt olisi jo aika luoda kansainvälinen normi tai sääntö lennokkien käytöstä sotatilanteiden ulkopuolella. Ja hänkin sanoi, että tätä olisi nyt harkittava, koska lennokkien käyttö tulee lisääntymään, niiden hinnat tulevat myös halpenemaan. Ja tämä on eräs asia, jonka Ameri- kuitenkin Amerikan suurlähettiläs heti hylkäsi. Sitten demokraattinen, Kongon demokraattinen tasavalta, sekin mainittiin useaan otteeseen. Belgian edustajana olen tästä erityisen kiinnostunut. Nyt siellä on sotilaallista kehitystä M23 mahdollisen tappion jälkeen, mutta ihmisoikeustilanne on vieläkin dramaattinen. Myös viime vuonna naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on lisääntynyt. Tilanne on dramaattinen. Tämä tarkoittaa sitä, että siellä paikan päällä on vielä tehtävä paljon työtä saattaa olla, että sotilaallinen kehitys antaa mahdollisuudet myös tilanneen paranemiselle. Sitten olen muissa asioissa täysin samaa mieltä puheenjohtajan kanssa. Minäkin olin erittäin tyytyväinen keskusteluumme pääsihteerin kanssa, koska hän sanoi, kun asiaa kysyin, että hän kiinnittää hyvin paljon huomiota kestävään kehitykseen. Ilmastonmuutos on pääprioriteetti YKlle lähiaikoina. Minähän itse en ole tässä asiassa mikään veteraani. Tämä oli minulle ensimmäinen vierailu, mutta se oli erittäin mielenkiintoinen kokemus ja olen samaa mieltä siis edeltävien puhujien kanssa. Muchas gracias, señor Demesmaker. Kiitokset tästä. Oliko Sutsilla sanottavaa tähän asiaan? Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. En tiedä, voinko lisätä tähän kovinkaan paljon, koska en pystynyt seuraamaan koko keskustelua. Mutta ensinnäkin haluaisin kiittää valiokuntan sihteeristöä tästä hyvin rikkaasta ohjelmasta, myöskin EUn edustuston henkilökunnan tuesta ähm, EU-edustusto YKssa. Äh, se mahdollisti hyvin tehokkaan ja tuottelijan ähm, kokouksen useiden YK-kumppanien kanssa. Toiseksi haluaisin lisätä tähän kysymykseen, joka koskee erityisedustajaa joka, edustaja, joka käsitteli seksuaalista väkivaltaa sotilaallisissa konflikteissa. Tämä oli äh, emotionaalisesti hyvin äh, vaikea kokous kuulla näistä tilanteista ympäri maailmaa ja EUn tulisi tehdä kaikkensa, jotta mahdollisimman pian tällaista väkivaltaa saadaan vähennettyä ja tässä keskustelussa korosti myös sitä, että minun näkemykseni mukaan meidän ei tule keskustella pelkästään seksuaalista väkivallasta konflikteissa, vaan myöskin puhuttava todellista sukupuolten tasa-arvosta ja demokratia kysymyksistä, joilla on vaikutusta. Tämä on varmaan tällainen kulttuurinen konflikti kaikissa valtioissa. Siellä löytyy myös Euroopan unionista ja tässä äh, yhteydessä äh, varapääsihteerin kanssa pidetty kokous. Siinähän korostettiin sitä, että EU ja Euroopan parlamentin vastuu lisääntyisi tässä Peking 20, että siinä korostettaisiin seksuaalisia oikeuksia mm, ja seksuaalisen väkivallan vähentämistä. Mielenkiintoista oli myös se, että useat kumppanit keskustelussa mainitsivat myös kansainvälisen rikostuomioistuimen, tietävät erittäin hyvin, että ICC on ryhdyttävä työhön erityisesti Afrikan valtioiden kanssa, eikä luovuttaa kun useat valtion päämiehet Afrikan unionista sitä painostavat, vaan yrittää löytää kompromissi ja pitää elossa ja vahvistaa tuomioistuimen työtä. Ja sitten lopuksi halusin sanoa, että ja tulee NDG, niin niin Yhdysvallat toivovat, että EU pitää kiinni sitoumuksista, mitä tulee kehitykseen. Ähm, ja nämä äh, kehitystavoitteet saavutettaisiin jäsenvaltioiden kautta, ottaen tietenkin huomioon vaikean taloustilanteen, joten tässä meillä on keskusteltava Euroopan parlamentille myös Ehkä päätän tähän. Puhuttiin myös aseista riisunnasta, mutta tästä on varmaan jo keskusteltu. Se oli tämän äh, kokouksen ensimmäinen osa, erityisesti riisunnasta puhuttiin ja kemiallisista aseista. Äh, nyt kun äh, Syyrian kemiallisia aseita tuhotaan, Rademesmaker jo tästä puhuikin. Tässä kaikki omelta osaltani. Kiitokset tästä puheenvuorosta. Nyt haluaisin vielä sanoa muutaman sanan tuohon Kukanin tekstiin 21. marraskuuta korjaan. Eli se on se päivämäärä, jolloin äänestämme. Eli tuona päivänä siis kokous on peruutettu 14. tämä marraskuusta ja siksi äänestämme siitä 21. päivä äsken erehdyin. No, joka tapauksessa haluaisin toivottaa tänne Ugandan ja Somalian parlamenttien ihmisoikeusvaliokuntien edustajat. Toivon heille oikein hedelmällistä vierailua tänne meidän parlamenttiimme. ja toivon, että tosiaan heidän vierailunsa voisi myös saada meidät tuntemaan toisemme paremmin ja näin edistää sitten yhteistyötämme. Nyt sitten siirrymme esityslistalla eteenpäin, eli tässä nyt saamme kuulla Kukanin esityksen selonteon kuudennesta vakauttamis- ja assosiaatiokokouksesta Albanian kanssa Tämäkin on hyvin tärkeä asia. Juurihan on komission tiedon, tiedonanto julkaistu Albanian edistymisestä juuri kun myös neuvostossa on keskusteltu Albanian ehdokasmaa asemasta ja valtion vaalien tilanne on myös hyvin kiinnostava ja tähän, tästä syystä Kukanin esitys on varmasti mielenkiintoinen. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä todellakin kuudes Euroopan unionin parlamentaarinen vakautus ja assosiaatio kokous Albanian kanssa käytiin Tiranassa. Meillä oli Euroopan parlamentin esittelijä Ikola Vulenic esittelijänä. Ja tämä kokous tapahtui seitsemän viikkoa ennen Euroopan, Eurooppa-neuvoston kokousta, jonka tarkoitus on päättää, saako Albania ehdokas maan statuksen, kuten komissio on suositellut. Yhteinen parlamentaarinen komitea toimi tavanomaisella ta- tavalla ja hyväksyi yhteisen tekstin. Tämä vaikuttaa hyvin tavanomaiselta huomautukselta, mutta Albanian kohdalla tämä on suuri edistysaskel. Olemme saaneet aikaan poliittista dialogia ja rauhanomaisempia suhteita viime vuosien aikana. Poliittinen ilmapiiri Albaniassa on yhä kaukana tyydyttävästä, mutta se on parantumassa suuresti. Minulle kaikkein tärkeintä on se, että tilanne siis paranee. Kumppanimme, jotka edustavat molempia poliittisen spektrin ääripäitä, tulkitsivat täysin toisin ensimmäisen äh, hallituksen ensimmäisen 40 päivän tulokset. Ainut asia, jossa ne olivat täysin samaa mieltä, on mahdollinen näkö kulma siihen, että maa voisi saada ehdokasmaan statuksen. Molemmat poliittiset ääripäät tukivat ajatusta. Suurin ristiriita liittyy lainsäädännölliseen uudistukseen, joka tehtiin ennen edellisiä vaaleja, ja se tehtiin konsensusmenettelyn kautta. Erilaisia tulkintoja liittyen tarvittavien lakien hyväksyntään ja voimaantuloon on olemassa ja tämän vuoksi uusi oppositio syyttää uutta enemmistöä siitä, että se on käyttänyt väärin ensimmäisiä viikkojaan vallassa ja massiivisesti puuttunut poliisilaitoksen ja muun hallinnon toimintaan, irtisanonut henkilöitä ja korvanut heitä oman ryhmänsä edustajilla. Suuria leikkauksia paisuneeseen hallintoon on suoritettu puhuttu. Ja epäpäteviä henkilöitä on hallinnon mukaan poistettu. Ensimmäinen tulkintani on se, että hallinnon suuri reformi, jollaisena nämä toimet hallitus on ne esitellyt, ovat tarpeen, mutta ne ovat liian suuria ja välillä niitä on toteutettu kyseenalaisesti kyseenalaisissa oikeudellisissa puitteissa. Meille on kerrottu, että hallinnon uudistukset johtuvat Euroopan unionin vaatimuksista liittyen järjestäytyneeseen rikollisuuden vastaiseen taisteluun ja korruption vastaiseen taisteluun hallinnossa. Mutta teidän täytyy ottaa huomioon, että poliisissa suuret irtisanomiset seurasivat suutta ratsiaa, joka totesi 90 prosenttia vedonlyönti liiketoiminnasta laittomaksi. Nämä laittomat toiminnat on suljettu ja nyt näihin ratsioihin osallistuneita on siirretty eri toimiin. Albanilla on kuusi viikkoa aikaa todistaa, että toimet johtavat rakentavaan muutokseen. Olemme havainneet, että kyseessä ei ole vain myrskynomainen henkilöiden siirto tehtävästä toiseen. Me haluaisimme tukea Albanian äh, Ehdokas, statusta joulukuussa, mutta tämä vaatii pitkällistä työtä, ei vain kuutta viikkoa. Kuitenkin tässäkin lyhyessä aikavälissä on mahdollista saada aikaan jotakin. Hallituksen täytyy teoillaan osoittaa, että heidän tulkintaansa nykyisistä tapahtumista on todellakin oikea ja ne ovat positiivisia tapahtumia. Albanian vierailumme jälkeen vierailin myöskin Kosovossa, mutta uskoakseni jos päätetään niin, että Kosovon vierailusta puhutaan valiokunnalle, olisi paljon järkevämpää tehdä tämä niin, että koko edus, tuolloin mukana ollut valtuuskunta olisi mukana. Kiitoksia. Thank you. Kiitokset. Kukan? And, uh... Kiitoksia. Kukan antoi hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä me siellä näimme. Minä olin siellä valikunnan esittelijänä. No, Albaniassa tapahtuneet parannukset. No, se, mikä oli aivan selvää, oli vuoropuhelun puute. Ei pelkästään poliittisten puolueiden välillä, mikä on tietenkin tärkeää, vaan myös eri sidos sidosryhmien kesken maassa. Minä vierailin Albaniassa kaksi viikkoa sitten ja puhuin ammattiyhdistysten ja työnantajajärjestöjen kanssa, myöskin oikeusasiamiehen kanssa ja parlamentin kanssa. Ja aina siellä jotenkin yritetään syyttää toista osapuolta, joten tällainen poliittinen vuoropuhelu on asia, jota Albania tarvitsee. Ja siitä Euroopan unioni voi auttaa heitä. Hyvin paljon täällä puhuttiin korruption torjunnasta ja järjestetyn rikollisuuden torjunnasta. Ne ovat tietenkin varsin näkyvästi esillä maassa, kuten myös tiedotusvälineissä kerrotaan paljon tilastoja. Meille annettiin ihmiset ilmiselvästi yrittävät tehdä asialle jotain ja ovatkin tehneet. Jos me äh, tarkastelemme maan tilannetta siitä näkökulmasta, kuinka paljon se on, äh, tilanne on parantunut, niin sehän on parantunut valtavasti. Mutta jos äh, tarkastelemme sitä siitä näkökulmasta, että yritämme verrata maata esimerkiksi Alankomaihin tai Tanskaan, niin Eh, eivät he tietenkään ole eh, laisinkaan samalla tasolla. En ole kovinkaan varma, ymmärtääkö poliittinen eliitti eh, sen, mikä heidän edessään on. Jos me emme auta heitä ja auta heitä nopeasti, niin he eivät pysty sitä ymmärtämään riittävän nopeasti. Joten minä pidän Albania vielä varten otettavana ehdokkaana ehdokkuudelle joulukuussa huolimatta siitä, mitä neuvosto sanoo. Neuvosto sanoo sen, minkä se haluaa sanoa, mutta mielestäni tämä on maa, jolla on suuri potentiaali ja Euroopan unionilla on suuri vastuu toteuttaa tämä potentiaali. Kiitoksia. Eh, por su intervención. Paljon kiitoksia. Ja sitten Earl of Dartmouth, olkaa hyvä. Uh, microphone, yes, yes. Uh, thank you very much, Mr. Chairman, for calling me. Um, from... Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. Niiden ihmisten näkökulmasta, jotka ovat minua Äh, minut valinneet, niin tässä maassa tapahtuu hyvin masentavia asioita. Yksi masentavimmista asioista on se, että äh, yritetään saada yhä enemmän ihmisiä äh, liittymään Euroopan unioniin, niin tämä on ihan yksinkertaista. Rikkaat maat, kuten Norja ja Sveitsi, eivät he, ne halua liittyä Euroopan unioniin. Ne eivät halua EUn sääntöjä ylleen, mutta sitten meillä on hyvin köyhiä maita, jotka haluavat liittyä Meillä on 40 miljardia euroa liittymistä edeltävinä tukina tämän vuoden ja vuoden 2019 välillä, jotka on äh, Euroopan unionin budjettista annettu äh, valtioille, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä, on suuria ongelmia jäsenvaltioissa ja meidän näkökulmastamme tämä on vain tällainen valtaisa egotrippi. Jos Albania liittyisi Euroopan unioniin, niin sen jäsenyyteen liittyisi valtava tällainen imu, kun kaikkein älykkäimmät albanialaiset lähtisivät Albaaniasta EU-hun, erityisesti yhdistyneeseen kuningaskuntaan sen hyvinvointi Ähm, valtion takia. Ja tämä ei ole Albaaniankaan edun mukaista. Olisi paljon parempi, jos EUn laajentumiskomissaari sanoisi Albaanialle, että tämä ei tule koskaan onnistumaan. Teillä on ihan liikaa korruptiota, järjestäytyntä rikollisuutta maassanne, kuten edeltävä puhujakin vähän äh, siihen suuntaan viittasi. Tämä ei tule onnistumaan. Me haluamme olla ystäviä kanssa, me tulemme auttamaan teitä niin paljon kuin mihin me pystymme, mutta siinä se on gospodine palabra Predsjedniče, kratko prvo pozdraviti naravno niin, minäkin tahdon kiittää tästä Kukanin laatimasta selonteosta. Ja erityisesti nyt on kyse tuosta kuudesta viikosta ennen neuvoston päätöstä Albanian ehdokkuudesta Tämä aika on varmaan ihan riittävän pitkä aika katsoa, mitä voidaan tehdä ja miten voidaan vakuuttaa sitten jäsenvaltiot ja miten voidaan sitten vakuuttaa myös Albania näiden komission suositusten noudattamisesta. Toisaalta, neuvosto siis ei ole tehnyt vielä päätöstä eikä myöskään tiedetä, mikä tuo päätös lopulta tulisi olemaan, mutta on kuitenkin varmaa, että unionilla on uusi lähestymistapa tähän asiaan ja juuri nämä asiat, korruption torjunta ja niin poispäin, ovat olleet ehdokasneuvottelujen alkumetreiltä lähtien mukana. Ja Albanian ehdokkuus täytyy nähdä eräänlaisena välineenä helpottaa uudistuksia tuossa maassa. Meillä on olemassa esimerkkejä muista maista, joissa neuvosto on viidettä tai kuudetta kertaa peräkkäin äänestänyt toisin kuin komission suositus olisi ollut, kuten Makedonian tapauksessa esimerkiksi, ja siinä on sitten sillä on sitten ollut kaikenlaisia kielteisiä vaikutuksia uudistusohjelman toteuttamiseen noissa maissa. Meidän täytyy miettiä, mikä tätä puoltaa, mikä tätä vastaa ja sitten tehdä sellainen päätös, joka rohkaisee noiden uudistusten läpiviemiseen Albaniassa. Kiitokset Stier. Haluaako kukaan vielä sanoa muutaman sanan tähän asiaan Albania-asioiden esittelijänä? Sen kukaan. Kukaan, olkaa hyvä. Muy bien. Eh, Eipä ole sanottavaa. No selvä. Kiitokset. Jos teille nyt sopii, niin siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Liisekin selonteko Georgian vaaleista 27. lokakuuta. Hän oli kuuden jäsenen kanssa paikalla Odirin kautta ja sitten myös Euroopan neuvostosta ja Etyistä ja Natosta paikalla oli tarkkailijoita. Vaalit ovat hallinnollisesti olleet selkeät ja tehokkaat ja myös avoimet ja kaikki on tapahtunut ystävällisessä ja konsultoivassa hengessä. 72 prosenttia sai pääedustaja ja oletetaan, että tämä on nyt tärkeä askel eteenpäin uudistusten tiellä kansanvallan suuntaan tuossa maassa. Tosin täytyy muistaa, että on aikamoisia kansanvallan haasteita tuossa valtiossa vielä olemassa. Kuitenkin nyt annamme puheenvuoron suoraan Liisekille. Hän voi selostaa meille Georgian vaaleja. Olkaa hyvä. <clears throat> Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Rzeczywiście e, miałem zaszczyt i przyjemność e, kierować delegacją. Paljon kiitoksia tämä vaalitarkkailu, Euroopan parlamentin vaalitarkkailu mission eh, johtajana olin Georgian. Tämä oli hyvin lyhyt vierailu, olimme vain neljä päivää siellä. Eh, vaalit pidettiin sunnuntaina ja me olimme kaksi päivää aikaisemmin paikalla. Eh, tarkoituksena oli tavata erityisesti näitä tärkeimpiä ehdokkaita. Me tapasimme myös Ähm, eri ähm, kansalaisjärjestöjen äh, jäseniä, myös keskusvaalilautakunta, myös äh, toisten kansainvälisten järjestöjen edustajia, esimerkiksi äh, Etyjin edustajia, Euroopan neuvoston edustajia ja minä haluaisin korostaa sitä, että yhteistyö oli erityisen hyvää. Mitään suuria ö, ähm, ö, ähm, ongelmia ei ollut. Näiden tapaamisten lisäksi meillä oli äh, tapaaminen myös äh, perjantai-iltana lähtevän äh, presidentin kanssa ja Saakashvilin kanssa ja sunnuntaina sitten tapasimme myöskin nykyisen parlamentin puhemiehen kanssa, herra Sopasvidin kanssa. Tämä oli erittäin hyvä tapaaminen ja tästä kerron lisää enemmän. Kuten sanoitte, hyvä puheenjohtaja, tämä päättyi äm, ensimmäisellä kierroksella. Herra Mark Velasvili sai noin 62 prosenttia äänistä, sanoin suurin piirtein, koska viralliset tulokset saadaan vasta muutaman päivän kuluttua. Opposition pääehdokas, eli Saakashvilin puolueen pääehdokas, entinen parlamentin puhemies, meillä oli mahdollisuus tavata hänetkin, sai 22 prosenttia. Ja kolmas ehdokas sai noin 10 prosenttia. Muista ehdokkaista on vielä yksi ehdokas, joka sai 2 prosenttia, yksi sai 1 prosentin, kaikki muut 23 ehdokasta käytännössä eivät saaneet laisinkaan ääniä. Erään asian haluaisin nostaa esille. Tämän vaalin kautta Georgian poliittinen järjestelmä muuttui presidentiaalisesta tasavallasta tuli nyt valtio, jota voitaisiin kutsua parlamentaariseksi demokratiaksi. Nyt valittiin siis presidentti, mutta 99 prosenttia hänen toimivaltuuksistaan, niistä hän luopuu pääministerin hyväksi. Tämä on erittäin merkittävä muutos tässä poliittisessa järjestelmässä. Vaalit olivat paljon rauhallisemmat kuin parlamenttivaalit vuosi sitten. Voitaisiin sanoa, että kaikki ehdokkaat ja kaikki vaalikomiteat, kaikki poliittiset puolueet, jotka osallistuivat vaaleihin, saivat kampanjoida ihan vapaasti. Oli tapahtumia, valitapahtumia, eikä mitään suurempia ongelmia näissä tapahtumissa. Jos jotain välikohtauksia sattui ja muutamia tällaisia sattui, joissa hallituspuolueen äh, kannattajat aiheuttivat pieniä ongelmia oppositiopuolueiden äh, kannattajilla, äh, niin silloin on sanottava, että poliisi kyllä toimi hyvin tehokkaasti ja turvallisuus taattiin. Tiedotusvälineet kertoivat vaalikampanjasta varsin objektiivisesti. Tietenkin se riippui vähän siitä, kannattiko mikäkin tiedotusväline mitäkin puoluetta, mutta tiedotus oli kuitenkin varsin objektiivista. Erityisesti tämä koskee yksityisiä televisiokanavia. Meillä oli myös vaalikeskusteluja Äh, joten suurempia ongelmia ei ollut. Eräs haittapuoli, ja tätä korostamme kaikissa äh, kansainvälisissä valitarkkailuraporteissa. eräs ongelma oli se, että kampanjan aikana ja myös ennen sitä harjoitettiin jonkinlaista painostusta ONRn poliittisia aktivisteja kohtaan. Ihmisiä yritettiin esimerkiksi värvätä toiseen puolueeseen. Tämä koskee erityisesti Tbilisiä. Tässä ähm, kertomuksessa äh, osoitettiin myös, että äh, ilmapiiri ei tietenkään parantunut sitä, että että, siitä, että edellisen hallituksen jäseniä pidätettiin mukaan lukien entinen pääministeri. Hän on vieläkin äh, vankilassa, mutta saimme vierailla hänen luonaan nähdäksemme millaista hänen pidätysolosuhteensa olivat ja meillä oli siis mahdollisuus maanantaina vaalien jälkeen hänet tavata. Näyttää siltä, että poliittinen tilanne vaalien jälkeen Georgiassa on vähintäänkin selvä on nyt selvä, että yhdellä poliittisella ryhmällä on täysi vastuu. Kyse on tästä Georgian unelmapuolueesta ja lähtevän mm, presidentin herra Saakashvilin puolue on pääoppositiopuolue. Ja sitten meillä on vielä tämä kolmas voima, kolmannen ehdokkaan puolue. Hän oli ainoa näistä ehdokkaista, joka kyseenalaistaa äm, vaalituloksen. Hän väittää, että hänellä ei ollut kunnollista pääsyä tiedotusvälineisiin ja vaalirahoituksiin budjetista, joten hän on kritisoinut kampanjan kulkua. Tässä yhteisessä vaalitarkkailukertomuksessa me sanomme myös, että olemme sitä mieltä, että näissä vaaleissa georgialaiset saivat kertoa mielipiteensä vapaasti ja rajoittamatta. Vaalipäivä oli päivä, jolloin ei ollut ongelmia sekä keskusvaalilautakunta että vaalipiirien lautakunnat työskentelivät hyvin ammattitaitoisesti. Nämä ihmiset oli, ovat saaneet hyvän koulutuksen, tiesivät tarkkaan, mitä heidän kuuluu tehdä. Tämä oli hyvin järjestetty. No sitten vaali, äänien laskenta. No, te tiedätte, että tämä usein vie paljon aikaa, mutta se oli kuitenkin järjestetty niin tehokkaasti kuin vain mahdollista. Kokonaisuudessaan voimme sanoa, e, me kansainväliset järjestöt e, arvioimme nämä vaalit hyvin myönteisesti. Kiitoksia. Muchas gracias, señor Lise. Kiitokset, Liisekö. Dziękuję bardzo. E, e, to, co powiem teraz, to e, nie jest czysta kurtuazja, ale pan poseł Lisek stał się już weteranem naszej... Kiitoksia. Tässä ei kyse pelkästään kohteliaisuudesta. Herra Lisek on Georgian politiikkamme veteraani, näin sanoakseni. Olen erittäin iloinen siitä, että hän tarkkaili näitä vaaleja, että hän antoi meille tämän kertomuksen vaalit tällaisissa maissa, joissa on hyvin nuori demokratia, niissä on aina tiettyjä jännitteitä. Ja kun on kyse Georgiasta, niin saatoimme kyllä nähdä tällaisia jännitteitä. Ja tämä liittyy hyvin paljon entisen presidentin Saakashvilin tilanteeseen. Koko poliittinen järjestelmä muuttui. Herra Saakasvili loi tuon järjestelmän ja hän myös luuli, että mm, hän jatkaisi äh, presidenttinä, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Äh, haluaisin korostaa sitä, että demokratia Georgiassa on nyt päässyt seuraavalle tasolle. Äh, ei aina ole niin, että että presidentti saadaan valittua ensimmäisellä kierroksella. Entisessä Neuvostoliitossa kovasti tuettiin tiettyjä ehdokkaita, mutta tämä nyt tietenkin oli ihan normaali tapaus siihen aikaan. Meidän tietojemme mukaan vaali osallistuttiin hyvin vilkkaasti. Tämä on hyvä asia, tämä on demokratialle tärkeää. Vaalille luotiin pohja, ehdokkaat saattoivat esittäytyä. Tietenkinkään vaalien edellytykset eivät aina ole täydelliset, mutta nämä olivat kuitenkin vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit. Joten voimme uskoa, että Georgia kehittyy hyvään suuntaan, Georgian demokratia on vahva ja meidän tulisi tässä pohtia sitä, miltä Georgian poliittisen järjestelmän kuuluisi näyttää. Me olemme tehneet hyvin paljon mm, kertomuksia naapuruuspolitiikasta, mietintöjä naapuruuspolitiikasta. Meillä oli mietintö esimerkiksi Vilna huippukokouksesta ja tuon mietinnön puitteissa kuulin hyvin paljon outoja mielipiteitä, jotka olivat painostuksen seurausta liittyen Georgian assosiaatiohalukkuuteen EUn kanssa. Joten siksipä uskon, että meidän viestimme täytyisi olla ymmärrettävä niille valtion äh, päämiehille, jotka tulevat Vilnassa tapaamaan. Me äh, pidämme Georgiasta. Ähm, georgialaiset ovat meille sympaattisia. Me toivomme, että ähm, demokratia toimii Georgiassa ei pelkästään vaalien aikana. Kyse on myös vahvojen ja heikkojen georgialaisten suhteesta, hallituksen ja opposition suhteesta. Sekin on otettava huomioon. Kiitoksia. Eh, la siguiente lista la señora Paljon kiitoksia. Very much, Chairman. I would like to start... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämään edustaja Lisäkiä tästä hyvin kattavasta raportista tehtäviin liittyen Georgiassa. Meillä oli mahdollisuus valtuuskunnan kanssa äh, matkustaa Georgiaan muutama kuukausi sitten ja olimme kaikkien päätoimijoiden kanssa yhteyksissä, vaaleihin liittyvien päätoimijoiden ja minä ja kollegat olemme monta kertaa vierailleet tämän jälkeen esimerkiksi edustustoissa, presidentti Saakashvilin edustustossa ja saamme säännöllisesti tietoja siitä, mitä maassa tapahtuu. Mielestäni meillä on kaikki syyt olla tyytyväisiä siihen, että vaalit sujuivat hyvin. Ongelmia ei ollut, ilmeisesti ne olivat vapaat ja tasapuoliset. Ja tässä voimme pohtia tapahtumien ironiaa. Poliittisen järjestelmän muutos, jonka herra Saakasvili on itselleen räätälöinyt, tuleekin palvelemaan hänen seuraajansa, joka on hänen kaikkein pahin vastustajansa. Tämä on historiallista ironiaa, mutta joka tapauksessa on hyvä Vilniuksen jälkeen seurata tapahtumia. Meidän täytyy olla hyvin tarkkaavaisia ja seurata Georgian tilannetta läheisesti. Te tiedätte, että pääministeri on ilmoittanut eroavansa tulevina viikkoina. Ja tämä herättää muutamia erittäin tärkeitä kysymyksiä siitä, kuinka asiat tulevat tulevaisuudessa sujumaan. Vaikka se, että vaalit sujuvat hyvin, on melko rauhoittava seikka. Haluaisin silti vedota kaikkiin kollegoihin parlamentissa. Meidän täytyy olla hyvin tarkkaavaisia Georgian suhteen. Mutta olemme luonnollisesti onnellisia siitä, että nämä presidentin vaalit sujuivat hyvin. Kiitoksia. Muchas gracias, eh, por... Selvä. Kiitokset tästä. Ja Liisek, haluatteko vielä sanoa muutaman sanan sen? Olkaapa hyvä. Niin, kiitos. Pari sanaa ihan nopsasti. Ensiksi kiitokset Sivietsille vielä Vi, alle 50 prosenttia osallistui vaaleihin. Ja sitten mitä oikeastaan tapahtui. Saattaa olla, että georgialaiset ymmärsivät, että presidentin nykyinen tehtävä on poliittisesti vähempiarvoinen. Mutta olen myös sitä mieltä, että tässä on kysymysmerkkejäkin vielä olemassa keskusteluissamme. Saimme kyllä havaita koalitiossa vähän hermostuneisuutta sillä Sakashvili nyt on lähdössä. Häntä ei tietysti täysin arvostettu, mutta myös pääministeri siirtyy pois tehtävistään. Ja hän on ilmoittanut, että hän heti kuukauden lopulla presidentin mandaatin päätyttyä myös siirtyy pois tehtävistään, joten nyt täytyy sitten määritellä uusi pää, pääministeri, joka saisi tuen taakseen, mutta ei toimisi yhtä vahvasti kuin aikaisemmin. Tämä ehdotto, ehdokas on vasta 31-vuotias ja aika tuntematon Georgiassa, mutta eiköhän se ole hyvä asia, että kyse on nuoresta ihmisestä, joka saataisiin paikalle mutta ei hänellä ole yhtä merkittävää paikkaa hallituksessa kuitenkaan. Henkilö on siis suhteellisen tuntematon politiikassa. Hän edustaa yliopistomaailmaa pikemminkin ammatiltaan filosofi Kyse on siis uudesta presidentistä ja uudesta pääministeristä, jotka molemmat ovat suhteellisen tuntemattomia, oikeastaan varsin tuntemattomia molemmat. Eli ei heillä ole kovin suurta karismaa. Katsotaan miten käy. Kiitokset tästä Liisekille vielä ajatuksesta ja nyt sitten päätämme asian käsittelyn ja jos teille sitten sopii, niin sitten me menemme seuraavaan kohtaan. Kyse on Gaasan ja Palestiinan 26. ja 7. päivä lokakuuta järjestetystä kokouksessa, mutta täällä on edustaja paikalla Atkins, joka on, on kyllä osallistunut tähän Palestiinan kokoukseen. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä ajattelin, että kommentoin, koska valtuuskunnan jäseniä ei ollut äh, täällä paikalla. Ähm, ja kun puheenjohtajakaan ei ole nyt paikalla, ja ottaen huomioon sen, että media on hyvin kiinnostunut asiasta, tämä saattaisi olla hyödyllistä. On hienoa, että tämä on mahdollista, ja tässä en halua me Kostelloa ähm, valtuuskunnan johtajaa vastaan toimia. Hän tulee raportoimaan tavanomaisella tavalla luonnollisesti. Mutta Kyseessä on siis ensimmäinen virallinen parlamentaarinen valtuuskunta, joka vieraili äh, Palestiinassa ja vieraili Gaasassa. Ja emme ole nyt Gaasassa vierailleet kahteen vuoteen. Ja, äh, me, jos muistatte, äänestimme 300 miljoonasta eurosta Gaasan avusta täysistunnossa hiljattain, ja olemme melko vihaisia siitä, että jälleen kerran viranomaiset kielsivät meitä menemästä Gaasaan eräsin reittiä, kaikkein turvallisinta reittiä myöten. Tämähän on kaikkein turvallisin nyt Egyptin tapahtumien jälkeen. Ja meille annettiin tähän syyksi se, että Euroopan unionin nykyiset ohjelinjat Palestiinan ja Israelin tilanteen suhteen, joiden takana korkea edustaja hyvin vakaasti seisoo, ovat loukanneet Israelia. Tämä oli siis seuraus, joten tämän vuoksi me olemme länsirannan vierailun järjestämään hyvin vikkelästi ja meillä oli onneksi mahdollisuus tavata uusi pääministeri tuolloin. Hän on erittäin hieno henkilö ottaen huomioon kaikki hallinnolliset ja taloudelliset ongelmat ja myöskin onnistumme vankila asiasta vastaavan ministerin tapaamaan. Hän kertoi nykyistä tapahtumista ja kuulimme myöskin, että tämä 26 vangin hyvin toitotettu vapauttaminen oli mukana aiheena, mutta voisin sanoa, että kun samaan aikaan näiden 20 vangin vapauttamisen jälkeen 700 uutta siirtokunta on, ollaan avaamassa tai suunnitteilla. Ja ähm, aivan kuten sattumalta yli 20 muuta henkilöä pidätettiin samaan aikaan, niin tämä 26 vapauttaminen merkitsi kovinkaan paljon. Me tiedostelimme äh, pääneuvottelijalta ja ähm, pääministeriltä pääsihteeri Kerin suunnitelman edistyksestä. He kertoivat, että edistystä tapahtuu oikein hyvin, mutta me kysyimme, uskovatko he siihen, että mitään todellista liikettä tapahtui, ja epävirallisesti vastaus oli ei, suuresti koska Israel yhä rakentaa näitä siirtokuntia ja palestinalaiset eivät ole sellaisessa tilanteessa, että voisivat neuvotella todellisuudessa. Ja me olimme yhteydessä Ukaan, tämähän on YK on, elin, kuten tiedätte. Ja voisin sanoa, että usein yhdistyneen kansakunnan elimet ovat, elimet ovat erittäin korkeatasoisia, puolueettomia ja erittäin hyödyllisiä ohjatessaan meitä. Oka on humanitaarinen elin ja he kertovat meille monista seikoista, joista ei vähin ollut tämä E1-suunnitelma. Tämä tarkoittaisi sitä, että noin 5000 uutta siirtokuntaa järjestettäisiin Jerusalemin länsipuolelle ja tämä selvästi tarkoittaisi sitä, että kahden valtion ratkaisu vesittyisi. Tässä äm, edustaja De Kaiser oli äm, hiljattain valtuuskunnassa mukana ja käsitteli beduini kysymyksiä. Me äm, kohtasimme tapauksia, jossa beduineja väkivalloin häädettiin näiden rakennushankkeiden tieltä. Olimme hyvin huolestuneita siis beduinien häädöistä, siirtokuntien rakentamisesta ja siitä, että siirtokuntiin liikkuvaa väkivaltaa aivan suunnitelmallisesti tuettiin. Me tiedustelimme eräältä beduinilta tilanteesta ja yksi niin kutsuttu turvallisuushenkilökunnan jäsen tuli suorastaan uhkailemaan meiltä, kun me, meitä, kun me tiedustelimme, miksi siirtokuntien tieltä ihmisiä häädettiin. Ja hyvin lyhyesti, koska varmaankin haluamme päästä eteenpäin, voisin sanoa, että me opimme asioita, jotka koskettavat meitä hyvin syvällisesti ja tiedämme, että puheenjohtaja on ollut yhteydessä parlamenttiin ensinnäkin Gaasan tilanteen ja myöskin Israelin hallinnon tiimoilta. Ja voisin myöskin sanoa, että me tapasimme John Gathratan paikalla ja kollegat, jotka ovat olleet mukana, tietävät, että hän on erittäin korkean tason henkilö, erittäin suuressa arvossa pidetty palestinalaisten viran, äh, palestinan hallinnon puolelta. Ja tämä on kyllä enemmän, mitä voidaan sanoa kvartetin ja Israelin äh, edustajien suhteen heitä melko lailla arkipäiväisesti kyllä halveksitaan kansalaisyhteiskunnan edustajien puolelta. Mutta meillä tiettyjä hyvin huolestuvia asioita saimme tietää vankiloista vastuussa olevalta ministeriltä. Nimittäin nyt israelilaiset testaavat ei vielä käytössä olevia lääkkeitä palestinalaisiin vankeihin vankiloissa. Mielestäni tämä on, ei vain jotakin, mitä ei voida hyväksyä, mutta täysin järkyttävää. Kuten kollegat tietävät, Israelin hallitus ei vangitse äh, vankeja Geneven sopimuksen mukaan, eikä myöskään kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen mukaan, vaan niin kutsutun Israelin äm, sotilas poikkeuslain mukaan. Ja kuten tiedätte, tukisimme suuresta mahdollisuutta vierailla vankiloissa ja te, tavata vankeja. Israelin hallintohan sanoi, että nämä vankilat ovat luksusolosuhteita, mutta samaan aikaan he kuitenkin ovat estäneet tämänkin valiokunnan valtuuskuntien vierailuja näihin vankiloihin. Mielestäni tässä on kyllä todellakin ristiriita kyseessä ja se on jotakin, minkä tulisi meitä huolestuttaa. Ja hyvät kollegat, yli 200 lasta, jotka ovat alle 700, 17-vuotiaita, on tällä hetkellä Israelin vankiloissa vankeina. Ja kaikki nämä nuoret lapsivangit ovat aikuisvankien seassa. He eivät saa mitään erityishuomiota – eivätkä myöskään nämä sadat vangit, jotka ovat syövän loppuvaiheiden kourassa, jotka saavat hoidokseen tietääksemme vain parasetamolia. Minä tiedän, että valtuuskunnan puheenjohtaja tulee tarkemmin puhumaan näistä asioista ja tapahtumista mutta meille siis sanottiin, ja pääministeri ja kaikki edustajat sanoivat meille, että miksi Euroopan unioni tässä vetoaa omatuntoon, mutta ei tee tarvittavia toimia, jotta saataisiin todellisia askelia rauhan ja vankiloiden muiden asioiden eh, eteen toteutetuksi tosiasia on se, että näin ei tapahdu, ja palestinalaiset, joita me tapasimme, eivät todellakaan kaikki ole terroristeja, todellakaan, ja he hyvin suoraan meille pahoittivat sitä, että me emme toimi konkreettisemmin. Toivottavasti tämä nyt heijasteli jonkin verran meidän kokemuksiamme, ja jos teillä on kysymyksiä, voin niihin mielelläni vastata. Kiitos. Paljon kiitoksia tästä hyvin mielenkiintoisesta selonteosta, Atkins. Totta kai valtuuskunnan puheenjohtajankin läsnäolo olisi suotavaa. En halua tästä sen pidempää keskustelua ryhtyä käymään, sillä valtuuskunnan puheenjohtaja puuttuu paikalta, mutta Sivic on, Sivic on kuitenkin pyytänyt puheenvuoroa. Ihan lyhyesti voitte esittää puheenvuoronne kuitenkin. Tämä tieto on to- toki tärkeää, minkä Watkins on meille nyt välittänyt. Ja ymmärrän, että asia on hyvin tärkeä ja varsin arkaluontoinen ja hankala. Varmasti sitten käymme keskustelun tästä asiasta myös myöhemmin siinä vaiheessa, kun valtuuskunnan puheenjohtajakin pääsee paikalle. Mutta Siviec, olkaa hyvä. Ja e, zgodnie z sugestią przewodniczącego nie chcę e, tej debaty... E, niin, kuten herra puheenjohtaja jo huomauttikin, ei ole mitään järkeä siinä, että käydään nyt suurta keskustelua. Mutta minulla on vain yksi kysymys herra Atkinsille. Miten Euroopan parlamentin valtuuskunta halusi vierailla Gaasan alueella? Gaasaa pidetään kansainvälisesti terroristialueena. Palestiinan itsehallinto on sieltä poistettu ja tämä pitäisi nyt ensin selvittää. Tämän aion nostaa esiin myöskin keskustelun aikana. Kins, haluatteko vastata? Niin, me vastasin, äh, vierailimme Gaasassa, koska me olemme tämän parlamentin ähm, valitsema valtuuskunta, joka vierailee Palestiinassa ja tarkastelee sitä, kuinka varojamme käytetään. Me tarkastamme humanitaarisia seikkoja ja me olemme yhteyksissä eri tahoihin ja tässä yhteydessä olemme valmiita kuuntelemaan ketä tahansa. Tämä on meidän vastuumme valtuuskunnan jäseninä. Me tarkastelemme Euroopan unionin veronmaksajan rahojen käyttöä. Kiitokset. Näihin sanoihin päätämme tämän keskustelun ja jatkamme sitten valtuuskunnan puheenjohtajan kanssa myöhemmässä vaiheessa. Ja näin asiat on käsitelty loppuun ja kokous päättyy.